meeting again. Eh, no niin, kollegat, aloitetaanpa kokousta, jatketaan kokousta. Meillä on ollut vieraita. Meillä on vieraita virastoista. Niin kävivät vieraanamme, kun äh, uusi parlamentti aloitti äh, toimintansa. Nyt jo tunnemmekin virastot, niiden toiminnan ja nyt äh, kuulemme tarkemmin virastojen edustajilta kustakin virastosta, mitä suunnitelmia virastoilla on ja miten kaikki toimii juuri nyt. tällä kertaa virastojen johtajat istuvat paikoillaan salissa, esittelevät meille lyhyesti virastojensa toimintaa. Tämän jälkeen voimme esittää kysymyksiä ja saamme niihin vastauksia. Aloitetaanpa johtaja James Kalehasta, joka on CDFOPin eli Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtaja. Joten olkaa hyvä. Thank you, Kiitoksia rouva puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Eurooppalaiset virastot tuovat Euroopan lähemmäksi kansalaisten tarpeita. Ja virastot, joita eri jäsenmaissa sijaitsee, symboloivat sitä, että Euroopan unioni kuuluu kansalaisilleen ja että heidän tarpeensa ja toiveensa ovat ajava voima virastojen toiminnan takana. 1975 perustettu CDFOP on Eurofondin kanssa kaikkein vanhin eurooppalainen virasto. CDFOP sijaitsi aluksi jakautuneessa eh, Berliinissä ja sitten Berliinin yhdistyttyä 1995 Thessalonikin Kreikkaan siirtyi. 40 vuotta tämä virasto on tarjonnut lisäarvoa ammattikoulutuksen alalla. Nämä 40 vuotta ovat sisältäneet paljon muutoksia ja meillä on uusia haasteita, muun muassa Euroopan unionin kasvun ja työllisyyden tavoitteet. Tämä vaatii sitä, että meillä on uusi lähestymistapa ammatilliseen koulutukseen. Meidän tulee tarkastella sitä, minkälainen nykyaikaisen koulutusjärjestelmän pitäisi olla. Tässä tarkoituksessa CDFOP on valinnut ja kymmentä vuotispäivä motokseen Old Roots for New Roots, vanhat juuret uusiksi teiksi. Eli vanhat juuret tarjoavat uusia mahdollisuuksia, uusia teitä, mahdollisuuksia löytää työpaikkoja ja luoda uraa. Vanhat pitkälliset perinteiset juuret ammattikoulutuksessa jäsenmaissa muodostavat pätevyyttä ja auttavat pätevyyden rakentamisessa ja työelämään siirtymisessä, mutta näiden uus, vanhojen juurien pitäisi tarjota uutta tietä ihmisille, jotka haluavat ajantasaistaa pätevyyttään ja kykyjään koko työelämän ajan. Ja tähän on mukaan kansallisia koulutusjärjestelmiä koko työkaaren läpi. Tarkoituksena on taata hyvä elämänlaatu ja myöskin kilpailukykyinen ammattikoulutuspalvelu. Uusia koulutustapoja nousee, jäsenmaat päättävät koulutusjärjestelmistä ja niiden koordinoinnista, mutta eurooppalaisella koordinoinnilla on ollut positiivinen vaikutus tähän kehitykseen. CDFOP on ollut tärkeässä roolissa vahvistaessaan eurooppalaista yhteistyötä koulutuksen alalla. Sen tehtävänä on luoda tietoa, jotta voitaisiin rakentaa sellaisia ammattikoulutusjärjestelmiä, jotka tukevat huipputason koulutusta ja mukaanottamista. Euroopan, neu, Euroopan neuvosto, Euroopan komissio ja eri sidosryhmät ovat nimenomaisesti pyytäneet, että CDFOP huolehtisi näistä tehtävistä. Minä itse olen havainnut, kuinka tietoon perustuva pohja voi hyödyttää näitä koulutusvierailuohjelmia. Ne vastaavat paikallista alueellista eurooppalaista todellisuutta ja parantavat koulutuskäytäntöjä. Meidän täytyy varmistaa se, että Euroopan taso saavuttaa oikeanlaiset kertoimet kansallisella tasolla työ toiminnan luomiseksi ja modernin koulutusjärjestelmän luomiseksi on mukana Selefobin työssä vuonna 2004 ja myöskin tämän vuoden ohjelmassa ollut mukana jäsenmaiden ja ähm, eri sidosryhmien kanssa me teemme työtä, jotta voisimme tukea sekä nuorten että aikuisten koulutusta, niidenkin, jotka ovat jo työelämässä mukana. Vuonna 2014 esimerkiksi komission kautta myönnettiin tukea Euroopan ammattiharjoittelualliansselle. Tällä oli merkitys, tärkeä merkitys ja meillä oli myöskin äh, eri sidosryhmien foorumi, joka pyri vahvistamaan ammatti- koulutusharjoittelua. Meillä on kumppanuusohjelmat Liettuassa ja Maltalla ollut viime vuonna, vuonna 2015. Slovenia, Kreikka ja Italia ovat omasta pyynnöstään mukana tässä arviointityössä. Me kehitämme myöskin eurooppalaisia välineitä, jotta voisimme tehdä järjestelmistä joustavampia niin, että kaiken tyyppinen koulutus otetaan mukaan lukuun. Liikkuvuus olisi helpompaa ja koulutusmahdollisuudet, kaikenlaiset mahdollisuudet ovat auki läpi koko elämän. Vuoden 2015 loppuun mennessä 36 maata tulee liittämään toimintansa eurooppalaisen ammatillisen koulutuksen kehittämisverkostoon. Selefa tulee jatkamaan tämän prosessin tukemista. Viime vuonna CDFOP julkaisi yhden ensimmäisestä kertomuksista, joka koskee sekä muodollisen että epämuodollisen koulutuksen hyväksilukemisesta julkisella sektorilla ja me tulemme antamaan hyväksilukemista koskevat ohjelinjat. Meillä on 27 kielellä tuki asiakirjat saatavilla, että ihmiset näkevät, äh, minkä tyyppisiä äh, pätevyys- äh, ja koulutusohjelmia tuemme. 47 000 CVtä on jo luotu ja viime vuonna 13 000 verkossa. Tarvitsemme tulevaisuudessa enemmän ponnistuksia, jotta tämä eurooppalainen ammattikoulutusjärjestelmä toimeenpannaan ja jotta kaikki noudattavat korkean tason Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa luotuja normeja. Me myöskin teemme yhteistyötä koulutusjärjestelmien kanssa ja työmarkkinoiden kanssa yhdessä. Sedefop on luonut työmarkkinoiden trendejä ennakoivan ennusteen ja arvion siitä, kuinka tämä tulee vaikuttamaan koulutusjärjestelmiin. Tänä vuonna se tulee yleiseurooppalaisen ennusteensa päivittämään jokaisen jäsenmaan kohdalta ja se tulee myöskin yhä keskustelemaan pätevyyksistä ja haasteista, jota uusi kehittyvä vihreä talous muodostaa. CDFOP yhä tukee maailman talousfoorumin työtä siinä, kuinka pätevyys ja tarpeet saadaan yhteen. Viime vuoden maailman foorumissa tämä asia käsiteltiin ja kun pyrimme käsittelemään sitä, minkälainen modernin koulutusjärjestelmä pitäisi olla, voimme tällä tavoin auttaa vaikean talouskriisin aikana koulutusjärjestelmien uudistamisessa. Resurssit ovat rajalliset ja ihmiset ovat tyytymättömiä työttömyyden vuoksi ja siksi, koska koulutus- ja ammattikoulutusjärjestelmät eivät aina vastaa työmarkkinoiden tarpeita. Se tulee jatkamaan tänä vuonna tähän keskusteluun osallistumista ja tulee raportoimaan parempaa elämänlaatua tukevasta koulutusjärjestelmien uudistamisesta ja koulutusjärjestelmien uudistamistyötä seuraamaan jäsenmaissa. Kuitenkin järjestelmien uudistaminen tarkoittaa sitä, että kansalaisten pitäisi voida hyötyä näistä järjestelmistä ja tämä luo luonnollisesti lisää paineita. Sen tulee siis käsitellä yhdessä alun perin erillisiä aloitteita, eurooppalaisia välineitä ja myöskin työmarkkinoiden kehityskulkuja. CDFOP ottaa uusia tehtäviä hoitaakseen, luo maakohtaisia analyysejä ja tietyissä tapauksissa tarjoaa suoraa tukea jollekin maalle tai ryhmälle maita. Yhteenvetona CDFOT odottaa yhä Euroopan parlamentin tukea työlleen ja on valmis tarjoamaan kaikkia mahdollista tietoa, jota se voi antaa kansallisesta ja eurooppalaisesta kehityksestä, jotta se voisi tukea parlamentin keskustelua ja työtä. Todennäköisesti ammattikoulutuksen uudistaminen on loputon työ, mutta koulutus itsessään on loputon prosessi tulevina vuosina se tulee tukemaan eurooppalaisten kansalaisten koulutustarpeita moninaisissa yhteiskunnallisissa ja taloudellisissa tilanteissa. Me pyrimme saavuttamaan tuloksia ja ryhtymään aloitteisiin, joista kansalaiset suoraan hyötyisivät sekä henkilökohtaisen etunsa vuoksi että talouskasvun eteen. Kiitoksia. Uh, I will now give the floor to... Kiitos teille. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Menendez Valdes, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön Eurofundin johtaja. Olkaa hyvä. Uh, uh, Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Ja vaikka on selvää, että uh, CDFOPin johtaja, minä itse olemme vähän vanhempia kuin 40. Me juhlimme myöskin 40-vuotisjuhlapäivämme. Tänä vuonna olemme siis vain muutaman kuukauden nuorempi kuin CDFOP. Ja tämä samalla tarkoittaa 40-vuotista eurooppalaisten virastojen taivalta. Täällä on esimerkiksi ETFn edustaja, he juhlivat vasta 20-vuotisjuhlapäivänsä. Me esittelemme täällä, me olemme täällä jo esitelleet viraston työtä, joten haluat toistaa kaikkea sitä, mitä olen jo sanonut. Te olette myös saaneet tämän asiakirjan, jossa kerrotaan toimista vuodelta 2014 ja näkö, nä, näkemykset vuodelle 2015. Äh, olette saaneet sen sähköpostilla, koska siinä on kaikki linkit eri äh, kertomuksiin, jotka olemme tehneet. Ja haluaisin vain korostaa joitakin asioita, jotka saattavat kiinnostaa teitä, mutta en halua nyt kattavasti ähm, käsitellä näitä asioita. Vuonna 2014 Eurofound julkaisi 125 julkaisua eri kielillä. Me panimme täytäntöön 99,7 prosenttia budjetistamme, mm, jonka parlamentti ja neuvosto hyväksyivät, ja eh, henkilöstömme eh, kapasiteettia käytimme 99 prosenttisesti. Näiden toimien seurauksena, edellisten vuosien toimien seurauksena, meidän tietojamme käytetään 328 Euroopan unionin asiakirjassa. Meidän tehtävämme on antaa tietoa, jotta toimet sosiaali- ja työmarkkina-alalla ovat paremmat. Ja 36 prosenttia näistä ovat parlamentin asiakirjoja. Me olemme jatkaneet työtä neljästä pääprioriteetista, josta sovimme nelivuotisessa ohjelmassamme ja tulen lyhyesti esittelemään nämä asiat ja nostamaan esiin nämä päätoimet, joita olemme tehneet ja joita jatkamme. Ensinnäkin työmarkkinoille osallistuminen ja työttömyyden torjuminen, se on Eurofoundin ensimmäinen prioriteetti Siinä toimimme työpaikkojen luomisessa pk-yritysten kohdalla ja tutkimme esimerkiksi sukupuolten välisen työttömyys, työllistymiskuilua, miksi naiset työllistyvät vähemmän Mm, työllistyminen on erittäin tärkeässä asemassa myös 2020 strategiassa. Katsomme sellaisia työmarkkinauudistuksia, jotka toimivat. Yksi esimerkki on se, että mm, on katsottu muita kuin palkkaan liittyviä työllistymiskustannuksia eri maissa ja voidaan sitten lainsäätäjille katsoa, näyttää mitkä ovat hyviä toimenpiteitä, jotka voidaan parhaiten panna täytäntöön. Me myös olemme jatkaneet toimiamme nuorison parissa, olemme katsaneet esimerkiksi nuorten yritystoiminnan tukea ja nuorten työllistymistä ja työttömyystä, sosiaalista osallistumista. Erityisesti olemme kiinnittäneet huomiota nuorisotakuun toteutumiseen ja nuorten yrittäjyyteen. Sitten olemme keskittyneet työn laatuun ja työskentelyolosuhteisiin. Työn laatu on ollut tärkeää tutkimuksen kohde Eurofoundissa viimeisten vuosikymmenen aikana ja meidän työolosuhdetutkimuksemme äh, äh, julkaistaan muutaman äh, käynnistetään muutaman kuukauden kuluttua. Meillä on sitten ähm, tutkijoita, äh, haastattelijoita, jotka yli 4000 kansalaista haastattelevat ja kysyvät heidän työskentelyolosuhteistaan. Me teemme siis tutkimusta mm, ähm, työpaikkojen laadusta. Me olemme myös elinlaadun äh, kannalta katsoneet tätä, mitkä ovat ne ehdot, jotka äh, kiinnostavat ihmisiä menemään työmarkkinoille ja mahdollistavat sen, että he pysyvät pitempään työelämässä. Äh, asiat, jotka liittyvät äh, työpaikkoihin, mutta myös yksilöihin ja työmarkkinapolitiikkaan. Lisäksi meillä on muita toimia, jotka yritetään vaikuttaa eri politiikkaan, joka mahdollistaa sen, että työstä tulee joustavampaa, että voidaan pysyä työmarkkinoilla joustavalla tavalla, uran uudistaminen niin, että ihmiset voivat muuttaa uraansa ja löytää työpaikkoja, joita he voivat pitää pidemmän aikaa. Kolmas asia, joka meitä kiinnostaa, on kovasti Junckerin viestiin liittyvä, nimittäin työmarkkinavuoropuhelun uudelleen käynnistäminen, se on erittäin tärkeä myös Eurofondille. Olemme sitä seuranneet yleisesti ja olemme katsoneet esimerkiksi työmarkkinaosapuolten osallistumista taloushallintoon, eurooppalaisen ohjausjaksoon, mutta myöskin sen täytäntöönpanoon kansallisesti, kansallisiin uudistusohjelmiin. Olemme katsoneet eri elementtejä EUn e tasolla ja myöskin kansallisella tasolla ja katsomme esimerkiksi palkkaa palkkojen määräytymismekanismia, palkan muuttumista ja tutkimme työajan muuttumista. Ja sitten meidän neljäs prioriteettimme on elämänlaatu ja sosiaalipolitiikka. Äh, teemme työtä hankkeessa, jossa katsotaan sosiaalista liikkuvuutta Euroopassa ja myöskin julkisten palvelujen alalla äh, tutkimme asioita. Tässä erityisesti äh, katsomme sitä, äh, miten luotetaan instituutioihin. Sehän on nyt vaarassa näinä vaikeina aikoina, joissa olemme olleet vuodesta 2008 lähtien, kriisin alusta lähtien. Äh, lisää yksityiskohtia löydätte tästä asiakirjasta. Haluaisin vain lyhyesti viitata muutamiin asioihin, joista keskustelette täällä. Ähm, esimerkiksi pimeän äh, työvoiman äh, ilmoitusfoorumi. Mekin olemme eh, ryhtyneet katsomaan tätä tietopankkia. Odotamme lopullista päätöstä täältä ja katsomme, että mm, missä määrin Eurofondin tulisi olla mukana. Ja sitten haluaisin kiinnittää myös huomionne siihen, että Euroopan parlamentti hyväksyi pilottihankkeen liittyen käsityöläistoiminnan tulevaisuudesta ja katsomme myöskin teollisuuspolitiikan, teollisuuspolitiikkaa ja myöskin yritysten siirtymistä Euroopan ulkopuolelle ja palaamista. Katsomme myös sukupuolta puoliin näkökohtaa ja muita kysymyksiä, jotka liittyvät pk-yritysten osallistumiseen. Tämä on hanke, joka pyörii vähintään kolme vuotta ja tulemme kertomaan tästä komissiolle erityisesti, mutta tieto kyllä lopulta myös välitetään Euroopan parlamentille. Me eh, jatkamme yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa, kun on kyse eh, työajasta, eh, äitiyslomasta, vanhempainlomasta, pk-yrityksistä ja jo tässä kuussa ryhdymme keskustelemaan se, seuraavasta nelivuotisohjelmastamme 2017-2020. Tässä kovasti arvostamme teidän panostanne mielellämme kuulisimme teiltä, äh, mitkä ovat keskivälin äh, prioriteetit, joissa Eurofound voisi, äh, Eurofound voisi tuoda panoksensa. Minä aluksi puhuin siitä, että olemme 40 vuotta olleet olemassa. E, meillä on ollut 40 vuotta eurooppalaisia virastoja. Me tulen olemme e, olemaan koordinoiva virasto eurooppalaisten virastojen verkostosta ensimmäinen maaliskuuta lähtien ja tulemme keskustelemaan eurooppalaisten virastojen tulevaisuudesta. Odotamme kovasti tätä koordinointitehtäväämme, jotta voisimme ähm, tutkia uudenlaista koordinointia. Olemme tällä viikolla jo KONT-valiokunnassa äh, olleet kuultavana liittyen vastuuvapauteen ja arvostamme kovasti sitä, että ähm, nämä valiokunnat eh, tuntevat meidän työmme ja me todellakin haluaisimme vahvistaa toimielinten välistä yhteistyötä. Tulemme katsomaan, miten voimme tehdä paremmin yhteistyötä parlamentin, mutta myös komission ja neuvoston kanssa. Katsomme myös, mitä seuraavia toimenpiteitä voidaan tehdä toimielinten välisessä työryhmässä, jossa keskustellaan virastojen tulevaisuudesta, virastojen verkosto, edustaa noin 20 prosenttia eurooppalaisten instituutioiden työntekijöistä me olemme tärkeä osa Euroopan unionin toimielinarkkitehtuuria ja olemme täysin vastuussa tälle parlamentille. Kiitoksia. Eh, Kiitos oikein paljon teille ja nyt puheenvuoron saa Krista Sedlacek, joka on Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtaja. Olkaa hyvä. Rova puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, kiitoksia kutsusta. Minä edustan yhtä näistä nuoremmista virastoista yhdessä Madeleinen kanssa. Ensi vuonna juhlimme 20-vuotista taivaltamme EU-oshassa. Ja nyt esittelen sitten vuoden 2014 ja 2015 työtä ja työohjelmaa. Toivon, että että sitten 20 vuoden kuluttua juhlistamme 40-vuotista taivaltamme, tosin ei minun johdossani, vaan jonkun muun. Tammikuussa 2014 käynnistyi uusi monivuotinen toimintakehyksemme 2014-2020. Mm, meillä on kuusi strategista alaa, jotka tähän liittyvät Ensinnäkin muutosten ennakkoiminen, sitten tosiasiat ja numerot työterveys- ja turvallisuusalalla, johdon välineet erityisesti pienissä ja mikroyrityksissä, sitten tietoisuuden lisääminen sekä verkostoituminen. Käytämme resursseja kaikkialta Euroopasta kerätäksemme tietoja työterveyden ja turvallisuuden alalla. Ja kuudes alue on verkostoituminen sekä yritysten yhteistoiminta. Jos aloitan lippulaivahankkeestamme, niin se on terveystyöpaikalla, terveellinen terve työpaikka. Ja esimerkiksi stressin käsittely vuonna, tässä kahdessa vuodessa 2014-2015 käsittelemme työperäistä stressiä sekä psykososiaalisia vaaroja, riskejä. Ensinnäkin haluamme parantaa tietoisuutta sekä tiedottaa yrityksille, työntekijöille, työmarkkinaosapuolille ja muille avainsidosryhmille tästä. Ja komi kantaa johtokuntamme päättää päätti puuttua juuri psykososiaalisiin riskassa uusimmassa kampanjassa, koska nyt nämä vaarat ovat lisääntymässä ja 5-60 prosenttia menetetystä työajasta sairauspoissaoloista liittyy työperäiseen stressiin. Sama koskee muuten varhaiseläkkeelle jääviä. Kustannukset yrityksille sekä yhteiskunnalle ovat hyvin korkeat, jopa 3 prosenttia BKTstä. No näiden kahden vuoden aikana meillä on koko joukko toimia. Meillä on kampanjamateriaalia, nettimateriaalia 24 kielellä. Ja viesteissä me pyrimme tekemään selväksi sen, että psykososiaalisia ongelmia ja stressiä voidaan käsitellä aivan yhtä systemaattisesti ja samalla tavoin kuin muita työperäisiä riskejä ja vaaroja. Meillä on Euroopan laajuinen ECAP-niminen tukipaketti. Siinä tuetaan ja mm, ehdotetaan erilaisia kansallisen tason toimia kaikissa 28 jäsenvaltiossa niiden kampanjoissa. Ja meillä on nyt ollut tilaisuus tähän mennessä järjestää 20 tapahtumaa ja tämän lisäksi todella kaikissa jäsenvaltioissa lokakuun ähm, teemaviikolla kaiken kaikkiaan myös järjestettiin yli 20 äh, tapahtumaa. Olemme rekrytoineet yli 100 kampanjakumppania äh, ne ovat kansainvälisiä yhtiöitä, kansalaisjärjestöjä ja muita tahoja, jotka ovat luvanneet tukea kampanjaa vuoden 2015 eh, loppuun saakka. Ne järjestävät erilaisia eh, eh, benchmark vertailuja toimia, Lego, Heineken, Toyota ja monet monet muut, Siemens muun muassa ovat tässä mukana. Meillä on myös tällainen e-opas, eli tällainen nettisovellus, joka tarjoaa tietoa kaikille. Tämä on ilmainen, helppokäyttöinen väline tämä meidän eh, sähköinen oppaamme, selitämme mitä stressi tarkoittaa, mihin, miten se vaikuttaa, mihin se voi johtaa ja miten stressiä voi hallita. Erityisen tärkeää tämä on PK-yrityksille. Ja eh, sitten meillä on kaikille 28 jäsenvaltiolle oma versionsa, jossa myös on mukana eh, maa, kohtaisia resursseja sekä kansallista lainsäädäntöä ja sen, siihen liittyviä tietoja. Vuonna 2015 tämän vuoden aikana todella erilaisia tapahtumia hyvistä käytänteistä järjestämme kumppaniemme kanssa, muun muassa Riassa palkitsemme pieniä yrityksiä ja kansainvälisiä yrityksiä hyvästä toiminnasta tällä ajalla, tällä alalla tulkikorjaa, hyvin, hyvin monipuolisia toimia työperäistä stressiä torjuttaessa. Ja yhteenvetohan sitten esitellään Bilbaossa loppuvuodesta. Kun 2015 mm, tämä stressikampanja tulee päättymään, niin olemme jo keskustelleet johtokunnassa eh, seuraavan eh, kampanjamme 2016-2017 sisällöstä työterveyden ja turvallisuuden alalla ja olemmekin päätyneet eh, ikääntyvään työvoimaan. Tietoa saadaan erityisesti pilottihankkeesta kun ajatellaan kaikkien työntekijöiden työterveyttä ja turvallisuutta, olemme vuodesta 2013 teidän Euroopan parlamentin päätöksen mukaisesti eh, keränneet tietoa. Eh, komissio sitten delegoitavan työn meille EU-osassa. Ja näin pyrimme profiloimaan sekä analysoimaan jäsenvaltioiden toimia ja samalla arvioimme miten niiden järjestelmät ovat ikääntyvän työvoiman tarpeiden tasolla, näiden haasteiden tasolla. Ja tulemme luonnollisesti tosiaan näitä tuloksia sekä hyviä käytänteitä sitten välittämään eteenpäin. Jälleen keskitytään muuten myös pk- sekä mikroyrityksiin. Jo tänä päivänä voidaan nähdä, että erot eri jäsenvaltioiden välillä ovat hyvin merkittäviä. Erot siinä, miten ne ottavat väestökehityksen demografisen muutoksen huomioon työ terveys- ja turvallisuusalalla. Ajatellaan vaikkapa kuntoutusmahdollisuuksia ja muita mahdollisuuksia. Tulemme järjestämään konferenssin ja toivottavasti saamme muuten myös teidän panokseenne liittyen näihin löydöksiin. Ja tämä lopullinen selvitys julkaistaan sitten vuoden 2015 lopussa, mutta tämä on luonnollisesti pohjana sitten komission suosituksille sekä komission keskusteluille parlamentin kanssa Kun ajatellaan netti-interaktiivista riskiarviota, eh, PK-yrityksille, mikroyrityksille se on myös helppo, ilmainen sovellus, jossa pyritään näitä työperäisiä riskejä eh, huomioimaan. Tällä hetkellä mukana on 14 jäsenvaltiota, jotka ovat kehittelemässä tätä euroa, eli eh, siis omalla kielellään tarjottavaa sovellusta, mutta luonnollisesti myös työmarkkinaosapuolten kanssa käytävässä vuoropuhelussa tämä on aiheena ja olemme jo julkaisseet äh, tällaisen äh, eurostrategian vuoteen 2020 mennessä pyrimme kattamaan äh, yhä useammat jäsenvaltiot ja kannustamaan yhä useampia toimialoja osallistumaan tähän. Nyt vaikuttaisi siltä, että tästä tulee varsinainen menestystarina viimeisten kahden vuoden aikana. Tässä on todella onnistuttu. Tämä liittyy tietenkin EUn strategisiin puitteisiin työterveydestä ja turvallisuudesta. Komissiohan oman tiedonantonsa julkaisi viime vuonna. Sielläkin EURA mainitaan, OSHA toki mainitaan myös. Ja vuonna 2015 ja aina vuoteen 2020 saakka tulemme olemaan kyllä avainroolissa näiden poliittisten puitteiden täytäntöönpanossa ylipäätään siis paitsi euro myös koko kampanjamme. Ja tähän palataan sitten vielä myöhemmin. Muita toimia että vuonna 2015, 16, 17kin toteutetaan. Olemme käynnistäneet valtavan hankkeen mikro- ja pienyritysten suhteen. Tulemme esittelemään tutkimustaustoitettuja tuloksia juuri näiden yritysten tarpeisiin vastaten, kaikkein pienimpien yritysten tarpeisiin vastaten, kun ajatellaan työperäisiä sairauksia sekä myös työtapaturmia, niin mm, Oshin alirahoitus tulee sitten myös vuonna 2016 esiin. Kaiken kaikkiaan voin todeta, että Esen, toinen Esener-tutkimus ja toinen Esener-tutkimus on käynnissä. Yritykset, jotka työskentelevät joissa on yli viisi työntekijää, ovat tässä nyt mukana. 36 maata itse asiassa ja katamme kaikki eri toimialat. Olemme pyrkineet myös parantamaan metodologiaa ja esittelemme sitten sitten niitä tekijöitä, jotka rohkaisevat yrityksiä ryhtymään ennaltaehkäiseviin toimiin ja samoin sitten esittelemme niitä esteitä, jotka estävät yrityksiä näin toimivasta, toimimasta ja esimerkiksi kun ajatellaan tukia liikkunta, liikkunta, sairauksia niin erityisesti iäkkäämmät työntekijät tässä otetaan huomioon. Euroopan parlamentti, teidän panoksenne ja teidän ähm, palautteenne on meille äärimmäisen tärkeää. Sitten oswiki eli äh, tällainen äh, Wikipedia-ulottuvuus äh, työterveys- ja turvallisuusalalla esitettiin Frankfurtissa viime vuonna. Tässä meillä on päivitettyä tietoa monilta työterveys- ja turvallisuus ala-aloilta. Se syötetään tänne Ospikiin ja tulee olemaan tärkeä tietolähde paitsi täällä EU:ssa myös muualla. Tämän lisäksi EPER sekä Euroopan naapuruusohjelma toimiin osallistumme toivottavasti jo ihan piakkoinkin. Sidosryhmiltä olemme pyrkineet saamaan palautetta. Sidosryhmätutkimuksen toteutimme, saimme 3000 vastausta, joissa saimme palautetta toimistamme, toiminnastamme, hankkeistamme. Ja nämä tulokset ovat kyllä hyvin myönteisiä. Vaikuttaa siltä, että sidosryhmät ovat mm, tyytyväisiä ja toteavat, että saavat meiltä tietoa, joita muilta, muista lähteistä ei ole saatavilla. Ja näyttää kyllä siltä, että me tässä tarjoamme tosiaan tai tukimme sellaisen aukon, joka tiedonsaannissa muuten on. Ja tämä on erittäin palkitsevaa myös meille ja vaikuttaa tietenkin myös siihen, mitä tulevaisuudessa aiomme tehdä ja mitä teemme yhdessä työmarkkinaosapuolten komission ja muiden sidosryhmien kanssa tällä alalla. Kiitos oikein paljon. Thank you, and I now give the floor to Madeleine Ja sitten vielä äh, Madeleine Serban joka on Euroopan koulutussäätiön ETFn johtaja. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Distinguished members of the... Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet, on aina ilo ja kunnia olla täällä puhumassa teille ja on hienoa esitellä sitä, mikä mielestämme on virastomme vahva puoli ja äh, minkälaisia ohjeita voisimme saada teiltä, mitä voisimme tulevaisuudessa tehdä, että voisimme tämän yhteisen paremman Euroopan äh, tavoittaa. tavoittaa. Tässä puhuttiin 40 tai 20 vuoden historiasta aikaisemmissa tilanteissa, mutta uskon aina, että virastojen välinen yhteistyö voi antaa parempaa tukea teidän työllenne. Ja kuten kollegani, minä olen valmis saattamaan ETFn Euroopan koulutussäätiön palvelukseenne parantaaksemme vielä jo saavutettua. Minä aloitin marraskuussa vuonna 2014. ETF juoti, luotiin, kun juhlistimme Berliinin muurin kaatumisen 25-vuotisjuhlapäivää ja me myöskin juhlistimme sitä, että oli kulunut jo sata vuotta ensimmäisestä maailmansodasta. Meidät luotiin, että voisimme auttaa ihmisiä ja varmistaa sen, että Eurooppa pystyy tekemään yhteistyötä naapurimaiden kanssa ja kohtelemaan heitä tasapuolisena kumppaneina tasapuolisin ehdoin. Nyt tänään pyrin varmistamaan sen, että tämä meidän mandaattimme on vuonna 2015 sama. Haluaisin tehdä tämän esittelemällä yhden kymmenestä Junckerin komission prioriteetista vahvempi globaali toimijan rooli. Euroopan unioni vahvempana globaalina toimijana. Hyvät Euroopan parlamentin päätteet, Euroopan unionin toimien talousarviossa on pääluokka neljä. Ja me olemme se virasto, joka voi kaikkein parhaalla tavalla tukea ja edistää meidän alaistemme maiden kehitystä. Se on meidän mandaattimme mukaista. Me tarvitsemme systemaattista ulkoista vaikutusta jotta voisimme varmistaa sen, että Euroopan unionin politiikan tavoitteet ovat läsnä ja vaikuttavat myöskin kansainvälisesti, jotta voisimme tämän toteuttaa Euroopan unioni, jotta se tulisi vahva kansainvälinen toimija. Unioni tulee demokraattisia uudistuksia toteuttamaan, tukemaan oikeusvaltiota, tukemaan kilpailukykyä, institutionaalisia kapasiteetteja vahvistamaan julkishallinnon kapasiteettia. Tämä tehdään maissa, jotka sijaitsevat eh, Länsi-Balkanilla, Turkissa, eh, itäisellä ja eteläisellä naapurustoalueella ja myöskin niissä maissa, jotka nauttivat kehitysyhteistyötä. Vuonna 20, vuosi 2014 on eurooppalaisen kehitysyhteistyön teemavuosi. Miksi sitten on niin tärkeää globalisaation yhteydessä – mainita, mikä meidän työmme ala on. Sanotaan, että koko maailma nyt on rakenteellisen työttömyyskriisin kourissa. Suurta taloudellista ja yhteiskunnallista epävarmuutta esiintyy ja tämä aiheuttaa välillä ilmiöitä, joita ei voida ennakoida, jotka ovat vaikeita hallinnoida, kuten maahanmuutto – Tämä lisää myöskin suuresti pakolaisten määrää, jotka eivät muuta vain kumppanimaidemme sisällä, mutta myöskin muuttavat Eurooppaan. Meillä on myöskin valtavia tuloeroja globaalisti. Valitettavasti talouskriisi asetti meidät tilanteeseen, jossa kehittyneiden maiden keskiluokka on pulassa, mutta kun me viittaamme tähän globaaliin ilmiöön, talouskriisiin, finanssikriisiin. Huomaamme, että kumppanuusmaissamme globalisaatio on luonut suuria tuloeroja. Me huomaamme, että tämä aiheuttaa nyt äärimmäistä köyhyyttä maissa, joissa tämä ilmiö vaikuttaa. Kauppa, ympäristö ja kehitysympäristö ovat määritelmällisesti kansainvälisiä. Kuitenkin Euroopassa – jo vuosia sitten aloitettiin aloitteita, joiden tarkoitus oli tarjota parempia mahdollisuuksia yrityksillemme, kun ne lähtivät ulkomaille, esimerkiksi pk yrityksillä Euroopan komission aloite, jota parlamentti tuki, oli asettaa yritykset tilanteeseen, jossa ne voivat luoda työpaikkoja, kun niillä on parempia mahdollisuuksia myöskin Euroopan unionin ulkopuolella myöskin tämä aloite palaa pian teille. Viittaan tähän siniseen korttiin, josta puhun hiukan enemmän kohta. Eurooppa kansainvälisenä toimijana ei saa myöskään unohtaa sitä, että Tällä hetkellä se vastaa 7 prosenttia maailman väestöstä ja valitettavasti vain 10 prosenttia talouskasvusta, mutta kuitenkin sosiaalisesta kulutuksesta 50 prosenttia maailmasta tapahtuu Euroopassa. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän mallimme, eurooppalainen mallimme, vaikuttaa yhä maailmanlaajuisesti. Eurooppa on yhä kaikkien kumppanuusmaiden unelmakuva ja roolimalli globalisaation alalla arvojensa puolesta. Täällä parlamentissa komission jäsenet ovat hiljattain kuulemisissa sanoneet, että koska Euroopan unioni on suurin lahjoittaja siinä mielessä, että se tarjoaa suurimman määrän tukea kehitysapuun ja muuta tukea maille. Eurooppa, halusi siirtyä eteenpäin, niin ettei se enää ole vain maksaja, mutta myöskin toimija. Inhimillinen pääoma on se, minkä te arvon parlamentin jäsenet ja komissio olette valinneet ensimmäiseksi moottoriksi siinä, että Euroopassa tulee vahva maailmanlaajuinen toimija. Tällainen pehmeä voima on tärkeää, mutta perinteinen pääoma ei ole juuri mitään ilman inhimillistä pääomaa. Tästä on kyse. Kyse on ihmisistä. Ja nyt haluaisin kuvata tätä tarjoamalla teille nöyrästi tämän puheenjohtaja teidän pyynnöstäni luomani lehtisen siitä, mitä me teemme. Meidän tunnuslauseemme ETFssä on ollut, että kansalaisten pitäisi olla – toimia omissa maissaan. Ja siksi teemme yhteistyötä kaikkien maiden kanssa, jotta voisimme inhimillistä pääomaa tukea, tukea sosiaalista ja taloudellista kohesiota kussakin maassa. Eurooppalaiset arvot, jotka puolustavat vapaata liikkumista, ovat myöskin kumppaneillemme tärkeitä. Siksi, jos he haluavat laillisen maahanmuuton kautta liikkua, ETF tarjoaa myöskin liikkuvuusmahdollisuuksia mutta jos ihmisen on mahdollisuus tehdä töitä kotona, me voimme tätä tukemalla myöskin vähentää maahanmuuttopainotta. Näin pyrimme toimimaan, pyrimme vahvistamaan Euroopan unionia maailmanlaajuisesti ja varmistamaan sen, että pääsemme eteenpäin. Politiikan alalla inhimillisen pääoman tukemispolitiikka on ottanut sisäistä politiikasta inspiraatiotaan. Me luomme pätevyyspolitiikkaa ja yhdistämme tämän 2020 strategiaan ja lyhyen aikavälin taloudellisiin arvioihin, että voisimme varmistaa sen, että työvoimaa on saatavilla ja että taloudellista kasvua tapahtuu niin, että työpaikkoja syntyy eikä pelkkää voittoa taloussektorille. Näin me siis toivomme. Ja otan Albanian esimerkiksi, sillä Albania kaiken Länsi-Balkanin ja Turkin lailla on ähm, julkisessa hallinnassa joutunut ratkomaan sen, kuinka voidaan vakuuttavasti toimia ja keskipitkän aikavälin äh, maan kulutusrakennetta pohtia. Me olemme myöskin luoneet politiikkaa, jota ei pidä toimeenpanna ottamatta huomioon tuloksia. ETF pyrkii toimimaan niin, että rakentavia tuloksia saadaan aikaan. Hiljattain Albanian pääministeri raportoi kansainvälisessä kokouksessa, että meidän tuellamme ja oman päätöksensä vuoksi hän on onnistunut uudelleen uudistamaan hallitustaan, uudistamaan talousarviota niin, että kolme kertaa enemmän varoja saatiin toimeenpanoon tiekartamme mainitsemilla aloilla ja myöskin ottanut suosituksia huomioon maansa suhteen ja hänen ministeriönsä ottavat huomioon näitä monitorointiindikaattoreita, joita olemme käsitelleet heidän kanssaan. Me olemme hyvin ylpeitä siitä, että pystymme arvioimaan, mitä maissa tarvitaan. Tämä ei ole yksittäistapaus, mainitsin vain sen, koska pääministeri halusi todellakin raportoida koko yhteisölle siitä, että Eurooppa tarjoaa hänen maalleen paljon apua. Mutta politiikka yksin ei pysty toteuttamaan kovinkaan paljon. Politiikan toimeenpano ja inhimillinen pääoma ovat erittäin tärkeitä ja siksi uskomme sellaiseen hallintoon, jossa kaikki toimijat ovat mukana hyvään hallintoon, joka on mukaanottavaa, tehokasta ja myöskin ennakoivaa, kuten politiikan pitäisi olla, ja myöskin yrittäjähenkistä. Riskejä otetaan, eikä vain odotella, että joku muu kertoo, mitä pitäisi tehdä. Me teemme yhteistyötä hallitusten, työmarkkinaosapuolten, eri alueiden edustajien kanssa. Kaikkien pitäisi olla roolinsa täytettävänään ja ellei joku pysty rooliaan täyttämään, he eivät voi olla kestävä, uskottava kumppanuusosapuoli maissa. Siksi esittelen tässä Ukrainan tilanteen. Mainitsin tämän myöskin marraskuussa, kun maiden aukion liike ajoi vapautta. ETF oli läsnä kaikilla Ukrainan alueella inhimillisen pääoman kehittämisessä. Ihmiset välittävät tulevaisuudesta ja uskovat, että Eurooppa voi tukea heitä ja he ovat hyvin valmiita jatkamaan tätä. Toimimme samoin Tunisiassa arabikevät herätti paljon tunteita kansalaisten keskuudessa. Ja valitettavasti investoinnit ovat avainasemassa työpaikkojen luomisessa, mutta ne eivät jakaudu tasaisesti maiden alueiden välillä. Lyhästulkoon kaikki menee pääkaupunkiin, niin siksi teemme hallitusten kanssa yhteistyötä, ähm, jotta voisimme tehdä myöskin aivan Tunisian eteläkolkissa töitä, jotta voisimme auttaa kansalaisia kaikkialla, jotta voisimme luoda kohesiota jotta voisimme tukea kansalaisia niin, että heillä olisi tulevaisuus omassa maassaan ja omassa kaupungissaan. Me teemme tämän yrittäjien edustajien kanssa ja maassa, maissa ollaan voitu osoittamaan, kuinka kansallista politiikkaa voidaan todellakin muuttaa ja kuinka voidaan toimeenpanna tätä kansallista politiikkaa. Tässä on jonkin verran esimerkkiä tässä lehtisessämme tästä työstä. Puhuin yrittäjyydestä. Yrittäjyys on tärkeässä roolissa kaikessa, mitä teemme. Minä viittasin jo tähän yrittäjähenkisyyteen, kun puhuin politiikasta, kun puhuin hallinnosta, siitä, että hallinto toimii yrittäjähenkisesti. Tämä on tärkeää meille, mutta me myöskin kaikki teemme töitä sen puolesta, että ihmiset voimaantuisivat ja olisivat enemmän yrittäjähenkisiä. Me emme halua muuttaa kaikki kumppanuusmaidemme kansalaiset eh, yrittäjiksi, mutta me haluamme luoda ihmisiä, jotka pystyvät sopeutumaan ja vastaamaan kaikkiin muutoksiin, joita heidän maissaan tapahtuu. Ja kuten tiedätte, yksi politiikan ala Small Business Act, pienet ensin aloite Euroopassa on jotakin, mitä voimme toteuttaa myöskin Itä- ja Etelä-naapurustoalueella ja Länsi-Balkanin maassa ja Turkissa. Me aloitamme helmikuussa tämän arvioinnin hyvin mielellämme tulemme kertomaan teille, mitä parannuksia on viime toimien jälkeen saatu aikaan. Kuten sanoin, me teemme töitä, että voisimme voimaanottaa ihmisiä ei vaan siksi, että he pysyisivät kotona, vaan myöskin siksi, että jos he haluavat muuttamaan, muuttaa ulkomaille, he voisivat näin tehdä. Jos he haluavat Eurooppaan muuttaa, me hyvin mielellämme voimme Euroopan demokratian talon kautta osoittaa sen, että maahanmuuttoa pitää säädellä ei vain lähtö, mutta myöskin kohdemaassa. Ja Valitettavasti nyt nämä pätevät maahanmuuttajat eivät ensisijaisesti valitse Eurooppaa kohteekseen. Uskoaksemme tällainen sinisen kortin järjestelmä voi luoda tilanteen, jossa molemmat osapuolet voittamat. Ei pidä unohtaa näitä kansalaisia, jotka haluavat ryhtyä maahanmuuttoon. Tämä olisi järjestelmä, joka hyödyttäisi sekä lähtö- että maata, että voitaisiin eh, maahanmuuton pätevyysulottuvuus ottaa mahdollisimman hyvin huomioon. Puhumme myöskin kehä maahanmuutossa. Tietyt maat eivät tee tarpeeksi maahanmuuton valmistelemiseksi, eivätkä pyrki juurikaan vakuuttamaan ulkomailla jonkin aikaa olleita kansalaisiaan palaamaan kotimaahansa hyödyttämään maata oppimillaan. Vuonna 2015 on kehityksen, kehitysyhteistyön vuosi ja myöskin Latvian puheenjohtajuuskausi, joten itäistä kumppanuutta tullaan käsittelemään. Me hyvin mielellämme itäisen kumppanuuden inhimillistä pääomaa käsittelemme ja myöskin tulemme jatkamaan työtä siinä, että politiikka olisi uskottavampaa ja toimisi ihmisten kanssa Latvian puheenjohtajuuskaudella 3. ja 4. kesäkuuta me tulemme kaikissa Euroopan maissa käsittelemään sitä, kuinka Eurooppa voi parhaiten niitä hyödyttää, jotta meillä olisi mahdollisuus toimia hyvin mielellämme. Ottaisimme teidät mukaan tähän työhön. Toivottavasti voitte uskoa, että ETF-virasto luo tulosta eh, lisäarvoa rahalle. Paljon kiitoksia. Kiitos teille. Nyt puheen vuoronsa ensimmäisenä SD-ryhmän koordinaattori Jutta Steinryk. No juu. Aloitetaan. No, ehkäpä aloitetaan EPP-jäsenestä. Ei kun Jutta ensin. Ole hyvä. Reactions. Questions. Reaktioita, kysymyksiä, ole hyvä. Niin, minulla on itse asiassa valtava määrä kysymyksiä näihin äh, oikein hyvin puheenvuoroihin. Niitä ei voi varmaan kaikkia tänään esittää, mutta kuten ennenkin jo äh, ne kahdenvälisesti esittää. Ensinnäkin haluaisin kaikkia virastoja ja kaikkia viraston työntekijöitä todellakin kiittää. Äh, minähän olen melkein kuusi vuotta täällä parlamentin jäsenenä, täällä valiokunnan jäsenenä ja niin kuin minä tämän koen, niin äh, sosiaalidemokraattisen ryhmän muut kollegat ja muidenkin ryhmien kollegat, kollegat ähm, tämän kokevat. Eli kun tarvitsemme tietotoitoa, äh, niin silloin me todella voimme luottaa virastoihin ja te olette erittäin tärkeä väline meidän työssämme äh, kaikkien Euroopan toimielinten työssä ja olen erittäin iloinen siitä, että virastojen välinen verkostoituminen on onnistunut hyvin. Ja nyt kun kuulen näistä puheenvuoroista, että että paljon vahvemmin ja enemmän otetaan mukaan ei vain Euroopan taso, vaan myös kansallinen taso, niin se on varmasti hyvä kehityssuuntaus. Minulla on nyt jokaiselle virastolle ainakin monta kommenttia, mutta yritän nyt kuitenkin puhua vähän lyhyemmin. CDFOPille CDFOP on tällä hetkellä ja voi tulevaisuudessa olla erittäin hyvä väline nuorisotyöttömyyden torjumiseksi, sellaisten rakenteiden luomiseksi, eh, uudenlaisten rakenteiden luomiseksi Euroopan eh, sisällä, mutta myös eh, siellä voidaan tehdä työtä tulevaisuuden kannalta. Millaisia pätevyyksiä tarvitsemme tulevaisuudessa? Minulla on kolme kysymystä. Tämä äm, lisääntynyt kiinnostus äm, ammatissa oppimiseen. Sehän on Euroopassa olemassa, mutta eihän yksi yhteen voida aina kopioida sitä, mitä jossain jäsenvaltioissa jo on. Minkälaisia konkreettisia toimenpiteitä ehdotatte? Koska minulla on sellainen vaikutelma, että tämä toimii vain hyvin hitaasti. Jäsenvaltioissa tällaisia malleja toteutetaan, vaikka monet valtiot niitä haluaisivatkin. mitä ehdotatte Euroopan toimielimille, miten voisimme auttaa jäsenvaltioita? Missä näette suurimmat esteet? Meillä on suuria ongelmia siinä, että jäsenvaltiot panisivat täytäntöön eurooppalaista nuorisotakuuta. Mitäs, missä näette suurimmat esteet tässä? Ja tässä yhteydessä meillähän on hyvin paljon työttömiä, ei vain nuoria työttömiä, vaan myös paljon pitkäaikaistyöttömiä, jotka koko elämänsä ovat usein työttömänä. Analysoitteko myös uudelleen kouluttautumista, jatkokouluttautumista näissä kohderyhmissä? Seuraavat kysymykset menevät herra Mendes Valdesille Eurofondista. Te kuvailitte erilaisia välineitä, joita Eurofound hyödyntää. Erittäin kiinnostavaa se, miten arvioitte Euroopassa työn laatua. Kuulin juuri ammattiliikkeiden edustajia eräältä sektorilta ja se kehitys, mitä näen siellä, niin on varmasti ihan hyvä, että on tällaisia tavoitteeseen kohdistettuja analyysejä. Eilen meillä oli parlamentaarinen ilta, jossa oli saksalaisia työmarkkinaosapuolia paikalla. Ja siellä kummatkin osapuolet, työnantajat ja työntekijät, äh, sanoivat, että työmarkkinavuoropuhelu voi onnistua ainoastaan menestyksekkäästi, jos kummatkin osapuolet äh, kohtaavat äh, mm, tasa-arvoisessa asemassa, jos kummatkin osapuolet ovat vahvoja, pystyvät keskustelemaan, kiistelemään ja sitten löytämään ratkaisuja. Siksipä se, miten te seuraatte tätä työmarkkinavuoropuhelua, vuoropuhelua. Näettekö, että tässä tapahtuu edistystä parhaiden käytänteiden mukaan? Menestyksekkäimmällä kansantalouksilla Euroopassa on vahvoja mm, työmarkkinasuhteita, kun taas ne valtiot, jotka ammattiyhdistyksiä pitävät enemmänkin mafiana, niin ovat taloudellisesti heikompia. Näettekö tässä mahdollisuuksia siinä, että tämä menestyksekäs työmarkkinavuoropuhelun malli, niin että sitä ei levitettäisi vain koko maailmaan, vaan ensinnäkin Eurooppaan? Sitten teollisuuspolitiikka oli yksi niistä aiheista, joista puhuitte, ja miten tällainen työmarkkina osapuolten välinen vuoropuhelu voi viedä eteenpäin uudelleen teollistamista Euroopassa. Ja erittäin kovasti minua kiinnostaisi se, että te puhuitte työmarkkinauudistusten analyysistä Euroopassa. Mitkä ovat olleet siis menestyksekkäimmät työmarkkinauudistukset ja onko teillä myös esimerkkejä sellaisista työmarkkinauudistuksista, joilla ei ole ollut minkäänlaista vaikutusta tai ennemminkin kielteistä vaikutusta, koska siitäkin voimme oppia, äh, miten teemme politiikkaa. No sitten Oshalla äh, stressityöpaikalla, masennus työpaikalla aiheuttaa valtavasti kustannuksia eurooppalaisille yhteiskunnille ja on myös äh, tästä kärsiville suuri painolasti. Meillä on myös se haaste, että meillä on yhä vanhempia työssä käyviä ja tämäkin tuo mukanaan haasteita työsuojelulle ja terveydenhuollolle. Ennaltaehkäisy on asia, jolla ihmisille aiheutamme vähiten huolia, mutta myös viemme yhteiskuntaamme eniten eteenpäin. Nyt Brysselissä ja Strasbourgissa on käyty keskustelua refitistä. Te virastona, oletteko mukana näissä keskusteluissa? Se olisi meistä erittäin kiinnostavaa, koska teidän tietotaitonne tässä voi, asiassa voisi viedä kaikkia toimielimiä eteenpäin, koska työsuojelu ja työterveys nousee esiin refitin sisällä samoin kuin työsuojelun työterveyden strategiapuitteistossa. Sitten konkreettinen kysymys Eurasta. Se on erittäin hyvä väline PK-yrityksille ymmärtääkseni. Mm, monissa maissa, monissa järjestöissä, myös ammattiyhdistyksissä sitä hyödynnetään. Oletteko sitä mieltä, että myös toisenlaisia välineitä voitaisiin kehittää PK-yrityksille? ja tarjota niitä niille. Ja sitten viimeiselle virastolle, pyydän anteeksi, että puheenvuoro on niin pitkä, mutta meillä on niin monta virastoa täällä. ETF, on hyvä, että emme katso vain sisäänpäin, kuten muut virastot tekevät, vaan että tietenkin myös johtuen niistä ongelmista tai kehityssuuntauksista, joita on ollut maahanmuutossa. Hän ei ole pelkästään ongelma, vaan sillä on myös paljon myönteistä vaikutusta Eurooppaan, niin on hyvä, että paikan päällä koulutamme ja koulutuksen kautta tuomme myös demokratiaa, tuemme näitä valtioita siinä, että ne pääsevät taloudellisesti eteenpäin. Siksi tämä on mielestäni erittäin tärkeä asia ja tiedän, koska työskentelen Balkanin maiden valtuuskunnassa, että siellä olette tehnyt paljon ammattikoulutusjärjestelmien luomiseksi ja korkea työttömyys ja köyhyys kolmansissa maissa vaikuttaa myös Euroopan unioniin. Yksi huomio oli se, että paikallisia toimijoita ei riittävästi oteta mukaan ja että pätevyyksien Suunnittelu usein äh, toteutetaan valtiollisesti ja hyvin keskitetysti. Äh, millaista hyötyä äh, koulutuksen suunnittelussa on siitä, että strategiset kumppanit otetaan mukaan. Mainitsitte esimerkiksi Tunisian esi- ja sitten esitin kysymy- esitän kysymyksen työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelusta, miten eh, työmarkkinaosapuolet, ammattiyhdistykset voidaan paremmin ottaa mukaan. Tämä sinisen kortin järjestelmä on erittäin tärkeä, sitä on seurattava, koska no niin, neljä eh, virastoa, mutta täällä on niin vähän kollegoja. Kyllä mielestäni eh, virastoilla pitäisi antaa riittävästi huomiota, mutta minä nyt päätän puheenvuoroni. Meidän pitäisi talous- ja sosiaalimallistamme parhaat käytänteet viedä ulospäin ja huonommat sitten mm, jättää pois. Seuraavaksi rouva Sodorova, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää vieraitamme kaikista esityksistä. Minä olen uusi meppi ja minulla on hyvin tärkeää saada tutustua teidän työhönne. Pari lyhyttä huomiota. Ensinnäkin CDFOPiin liittyen. Haluaisin todeta, että kaikki ammatilliseen koulutukseen liittyvät uudistukset on toteutettu. Te totesitte, että nämä no, uudistukset toteutuvat hiukan hitaammin tai nopeammin eri jäsenvaltioissa, mutta käynnissä niiden joka tapauksessa pitäisi olla yhteistyössä yritysten sekä työmarkkinaosapuolten kanssa. On äärimmäisen tärkeää, äh, että näin tehdään. Joissain jäsenvaltioissa on kuitenkin hyvin äh, suurta avointakin keskustelua, jota tällä hetkellä käydään prioriteeteista – tulisiko pikemminkin keskittyä ammatilliseen koulutukseen vaiko sitten lukiokoulutukseen. Joissain jäsenvaltioissa, joiden nimiä en tässä nyt aio mainita, jossa itse asiassa rajoitetaan lukiopaikkoja, katsotaan että tulee panostaa ammatilliseen koulutukseen. Katsotaan, että nuoret tulee saada välittömästi mukaan työmarkkinoille ja että tämä on hyödyllisempää. Ja näin ikään kuin rajoitamme itse asiassa nuorten ihmisten valinnan vapautta. Tämä suuntaus saadaan, saatetaan kyllä havaita joissa jäsenvaltioissa, joiden nimiä en mainitse. Ja jotta voitaisiin valita oikeat suuntaukset koulutuksessa, niin ehkä pää, saatettaisiin valvoa sitä, miten koulutus ja sitten tilanne työmarkkinoilla pelaavat yhteen. Tämä on äärimmäisen tärkeää myös laadun nimissä EU-maissa. Toinen huomio, niin ETF, Euroopan koulutussäätiö, olen kanssanne täysin samaa mieltä kun puhuitte vaikkapa yhteistyöstä Ukrainan kanssa, haluaisitte, että korkeamman koulutuksen alalla vähennettäisiin yliopistojen määrää, panostettaisiin korkean-asteiseen ammatilliseen koulutukseen. Esimerkiksi Ukrainassa jopa 70 prosenttia opiskelijoista opiskelee yliopistoissa – mutta sitten ihan parikymppisenä valmistutaan, eikä laatu ole kyllin hyvällä tasolla. Joten olisi äärimmäisen tärkeää myös Euroopan unionin toimia aktiivisesti ja tukea uutta Ukrainan hallitusta sen ponnisteluissa. Kiitoksia. Kiitoksia ja sitten Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Kiitoksia. Minä olen Rova Kuneva ja itse asiassa haluan tervehtiä myös puolestani kaikkia näiden virastojen työntekijöitä, erityisesti säätiön edustajalta kysyisin, oletteko pohtineet myös itsenäisiä ammatinharjoittajia, sillä Tässähän on tiettyjä laittomiakin kehityskulkuja havaittaessa, havaittavissa. En tarkoita nyt niitä, jotka ovat vapaaehtoisesti itsenäisiä ammatinharjoittajia. Tarkoitan niitä, jotka irtisanotaan työpaikoistaan ja sitten palkataan ikään kuin takaisin, mutta vapaina ammatinharjoittajina tekemään aivan samaa työtä kuin aiemminkin. Ja tämä itse asiassa merkitsee sitä, että työsuhde onkin jo täysin toisenlainen, vaikka työtehtävät ovat aivan samat. Ja olisiko teillä tästä jotain tietoa? Oletteko tarkastelleet tätä? Aiotteko tehdä jotakin asialle? Thank you very Kiitos oikein paljon. Meillä on viisi minuuttia aikaa, kokousaikaa jäljellä. Ja niin kuin tavallista, kun virastot ovat vierainamme, on niin monia kysymyksiä, niin paljon kysyttävää. Ja ne, jotka täällä paikalla ovat, ovat erittäin sitoutuneita tähän työhön, niin voitaisiin tehdä nyt niin, että annan mm, vielä niille kahdelle, jotka puhujalistalla minulla täällä ovat, kummallekin kahden minuutin puheajan ja sitten voisitte vastata meille kirjallisesti. Eli meillä ei nimittäin ole tulkkausta sitten tämän jälkeen. Okei, okay, we'll try. No, katsotaanpa. Kyllä meillä täällä tulkkaus onkin vielä hieman pidempään. Joten kuullaanpa nyt herra Pirinskin kysymys, mutta pyytäisin kuitenkin äh, puhumaan lyhyesti, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kovasti arvostan tätä mahdollisuutta äh, keskustella äh, näiden neljän viraston johtajan kanssa. Minä en aio esittää kysymyksiä. Tai tämä on puoliksi kysymys, puoliksi ehdotus. Ja se liittyy president, puheenjohtaja Junckerin investointisuunnitelman toteuttamiseen. Minun vaikutelmani on se, puheenjohtaja, että se asiantuntemus, jota nämä neljä virastoa ovat osoittaneet jälleen kerran täällä kokouksessa, heidän tietämyksensä työstä, koulutuksesta ja kaikesta työllistymiseen liittyvästä että tätä asiantuntemusta olisi käytettävä paljon paremmin, kun määritellään niitä kriteerejä, joiden pohjalta valitaan näitä investointihankkeita. Tänä aamuna te kerroitte siitä, miten nämä hankkeet valitaan ja mitä eh, huolia on sekä maantieteellisesti että alueellis- aluekohtaisesti. Ja kyllä eh, mielestäni tuossa asiantuntijaryhmässä pitäisi olla eh, kovasti edustettuna sellaisia asiantuntijoita kuin mitä me olemme tänä aamuna, tänä iltapäivänä kuulleet, koska nyt vaarana on se, että nämä suunnitelma ohjautuu kohti sellaisia mahdollisimman tuottoisia, markkinoiden kannalta tuottoisia investointeja. Tietenkin tuottokin on tärkeää, mutta jos me haluamme vain suurta voittoa, niin silloin en ole varma, tuottaako tämä ohjelma sitä muutosta, jota me Euroopassa tarvitsemme. Joten nämä virastot uskoakseni voisivat tuoda tietämystä ja näkemystä siitä, miten tunnistetaan taloudellisesti kiinnostavia hankkeita, mutta samalla maksimoidaan työllistämismahdollisuudet. Ja päätän puheenvuoroni tähän, koska aika loppuu, mutta toivottavasti tämä kävi selväksi. Kiitokset Pirinski ja sitten Rova Saivovska, olkaa hyvä. Short. Uh, Puhun lyhyesti. Minä halusin vain jatkaa tästä asiasta koordinaatio suunnittelun koordinaannosta tutkimuksessa ja minä olin Eurostatin ad hoc-malleissa mukana, niiden suunnittelussa ja konsultaantioissa, kun Euroopan parlamentti otti mukaan. Tämä on hyvin tärkeä poliittinen kysymys. Kysymykseni ehdotukseni on se, että toivon tämän uuden koordinoinnin virastojen välillä laajentuvan myöskin koordinaation, joka kattaisi tämän Eurostatin työn, kun on tapauskohtaisia työllisyyteen ja sosiaalikysymykseen liittyviä tutkimuksia, ettei niitä että luotaisi päällekkäisyyttä ja että koordinoitaisiin ja lisäarvoa saataisiin aikaan näillä tutkimuksilla. Ehkä olen väärässä, mutta käsittääkseni tällaista kahdentumista tapahtuu ja koordinaatio-ongelmia tutkimuksessa on erityisesti mitä osaan ja Eurofund-säätiön tulee. Toivon teille kaikkea parasta. Kiitoksia. Nyt voimme jatkaa Oliko vielä kysyttävää? Te halusitte? Bueno, es una, más que una pregunta. No, tällainen joka yleisluontoisempi kysymys. Ja haluan kiittää virastojen edustajia heidän esityksistään. Ja itse asiassa nyt puhuisin joka yleisluontoisemmin. Olisi mukava tietenkin olla sitten vielä ehkä konkreettisissa kysymyksissä kahdenvälisessäkin yhteydessä virastojen edustajiin myöhemmin. Käsittääkseni tässä on yksi asia, jonka tulisi olla kaikille yhteinen ja jonka suhteen toimien tulisi olla yhteisiä. Nimittäin tämä kaikki liittyy tuotantomalleihin sekä työ suhdemalleihin eri jäsenvaltioissa, kun puhutaan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelusta, koulutuksesta, liikkuvuudesta, nuorten liikkuvuudesta tai sitten myös työntekijöiden ikääntymisestä, kun tosiasia on se, että todellisuus etelän ja pohjoisen välillä on kyllä täysin toisenlainen, täysin erilainen. On jäsenvaltioita, joissa teollisuutta ei juurikaan ole ja joiden tuotantomallit ovat todella muuttuneet ja jossa ei itse asiassa panosteta tutkimukseen, kehitykseen, innovaatioihin ja joissa nuoret kerta kaikkiaan ajetaan työmarkkinoiden ulkopuolelle ja joiden suhteen liikkuvuus on pakotettu eikä ollenkaan enää vapaaehtoista, kun työn perässä joudutaan lähtemään muualle. Ja näin ollen työmarkkinoiden uudistukset ja muutokset ovat olleet äärimmäisen kovia. Olemmeko tästä investointisuunnitelmassa oikeilla raiteilla. Minä en oikein tiedä puheenvuoroissanne kyllä, olen samaa mieltä kanssanne monista asioista, mutta en minä usko mihinkään ihmevaikutukseen, joka tuolta investointisuunnitelmalta muka tulisi, kun ajatellaan todella tuotanto teollisuuden romahtamista ja mallin täydellisestä muuttamista. Kiitoksia. Kiitoksia. No niin kuin kuulette, Tässä nyt erityisesti keskitymme tuohon strategiseen investointisuunnitelmaan sekä näihin maahanmuuttokysymyksiin ja siirtolaisuuskysymyksiin. Ja olisikin oikein kiinnostavaa, jos te kaikki lyhyesti, lyhyesti voisitte ottaa kantaa. Ei teidän kaikkiin näihin yksityiskohtaisiin kysymyksiin tarvitse vastata, se nyt on täysin mahdotontakin, mutta te kyllä varmaan näistä kysymyksistä havaitsitte, että mikä meitä erityisesti kiinnostaa. Joten aivan ensimmäisenä herra Kaleha, olkaa hyvä. Interesting questions that have been... Kiitoksia oikein paljon. Nämä olivat oikein mielenkiintoisia kysymyksiä, jotka on esitetty alustuksessani ja aivan selvästi sanoin, että nämä Euroopan eurooppalaiset virastot. Me tuomme Eurooppaa äh, lähemmäksi kansalaisten tarpeita. Tämä oli minun äh, alkupuheenvuoroni äh, puheenvuorossani kävi ilmi. Ja tämähän päin sen suuntaan minä ja kollegani ovat menossa. Meidän tutkimuksemme ja politiikan analyysiemme tärkeä aspekti on se, että sille saadaan sidosryhmien tuki, joten tämä kysymys, joka meille esitettiin, että missä näette ammatillisen koulutuksen vahvuuden, No, se on siinä, kun kaikki osapuolet, työmarkkinaosapuolet, hallitukset tekevät yhteistyötä. Siellä, missä tällaista yhteistyötä on, niin silloin työttömyysaste on hyvin alhainen. Ja me tiedämme, mikä tämä malli pitää olla. Mutta sitten nuorisotakuu, jos tämä kaikki ei ole mukana siinä yhteiskunnallisessa mallissa, jossa ihmiset elävät, niin silloin se on vain päälle liimattua ja se ei välttämättä toimi. Ja sitä me virastona haluamme tehdä. Me haluamme tulla lähemmäksi jäsenvaltioita, emme vain teknisiä osaajia siellä lähentyä, vaan myös kansalaisia, loppukäyttäjiä, jotka voivat katsoa meidän portaaliemme ja sieltä löytää sen vision, jonka he tarvitsevat. Siksipä meidän mottomme eh, juuret ja säännöt. Tässä on tarkoitus huomioida kansalaisten tarpeet. Mainitsitte esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät. Eh, tietenkin meillä on eh, tutkimuksia vähän kouluttautuneista aikuisista ja suosituksia jäsenvaltioille, miten ongelma ratkaistaan, mutta toinen tapa on se, että miten voidaan nämä suositukset saada mukaan järjestelmään ja tehdä niistä toimivia kansalaisille. Ja me haluamme luoda toimin, politiikan oppimisfoorumeita eri jäsenvaltioissa, käyttää eurooppalaisia malleja ja välineitä lä- lähtöpisteenä ja kontekstualisoida eurooppalaiset välineet eri konteksteihin, joita jäsenvaltioissa on. Tämä on asia, jonka pitäisi johtaa eurooppalaisten toimien täytäntöönpanoprosessiin. Se on korkealla oleva tavoite meidän ohjelmassamme vuosina 2016-2020. Me haluamme, että eurooppalaiset toimet toteutetaan eri eh, muodoissa, mutta eh, toimet, jotka liittyvät toisiinsa, jotka helpottaisivat eh, oppijoita nousemaan urallaan, koska se, mistä me loppujen lopuksi puhumme, ovat työpaikat, urat, palkat ja elämänlaatu mm, meidän on katsottava, miten tämä saadaan aikaiseksi, eikä puhua pelkästään asiantuntijoille, vaan myös kansalaisille. Tämä on se oikea foorumi, jossa tämä viesti todellakin pylsyy menemään alaspäin yhteiskunnassa siinä mielessä, siellä missä oppijat, työntekijät, yritykset ovat. Se on suuri prioriteetti meille vuosille 2017-2020. Thank you. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Menendez Valdes. Olkaa hyvä. Eh, Paljon kiitoksia. Ehkäpä aloittaisin Euroopan parlamentin jäsenten kysymyksistä niihin on helppo vastata. Itsensä työllistävien liittyen meillä on European Conditions Report, kertomus liittyen ihmisiin, jotka ovat itsensä työllistäviä tai eivät sitä todellisuudessa ole. Voimme tämän teille välittää. Olemme ottaneet myöskin lisäkysymyksiä äh, tulevaan Euroopan äh, työolosuhteita käsittelevään kyselyyn ja nimenomaan tätä lumeyrittäjyyttä äh, erilaisten laillisilta näyttäviä, mutta laittomien sopimusten käsittelyyn olemme ottaneet mukaan ja otamme tämän myöskin eurooppalaista työolosuhteita käsittelevää foorumia. Siihen mukaan se liittyy läheisesti tähän aloitteeseen. Sitten Jutta Steinbrück, paljon kiitoksia. En voi nyt mennä kaikkiin yksityiskohtiin, mutta laadukkaat työpaikat todellakin mainitsemme tämän ja eurooppalaisen työolosuhteiden kyselyn äh, yhteydessä meillä on ollut paljon kysymyksiä liittyen tähän ja voimme seurata sitä kehityskulkua, minkä tyyppisiä työpaikkoja Euroopassa on. Tämä liittyy läheisesti kysymykseen siitä, kuinka työmarkkinat todellisuudessa toimivat. Me olemme nyt tekemässä tätä työtä, aloittelemme monia projekteja ja tarkastelemme eli politiikan uudistuksia on hyvin vaikeaa tarkastella globaalia uudistusta. Me tarkastelemme yksittäisiä toimia ja pyrimme tekemään äm, oikeanlaisen analyysin, jota saisimme ähm, todistaa. Valitettavasti tämä ei ole kovinkaan yleistä Euroopassa. Ähm, sitten kolmas kysymys. Meidän tulee tarkastella myöskin sitä, minkä tyyppisiä työpaikkoja syntyy ja ovatko nämä työpaikat kestäviä pitkällä aikavälillä. Otamme myöskin tämän liike-elämä äh, analyysin mukaan sen suhteen, äh, ovatko nämä syntyvät työpaikat eri maissa kestäviä. Sitten mainitsitte sosiaalisen vuoropuhelun merkit, esimerkit siitä, kaikkein vahvimmat maat kriisin aikoina ovat olleet sellaisia, joissa sosiaalista vuoropuhelua tapahtuu. Meillä on raportteja siitä, kuinka erityisesti ohjelmamaissa vaikutukset ovat olleet työmarkkinoihin suuria ja tiedämme, että eri tasojen koordinointi on äärimmäisen tärkeää jäsenmaassa. Jos Euroopan unionin sisällä kansalliselta tasolta eurooppalaiselle tasolle siirtyy jokin päätöksen teko, meidän täytyy arvioida sitä, kuinka hyvin tämä kansallinen mm, sosiaalinen vuoropuhelu tulee prosessiin mukaan. Siksi olemme yhteyksissä näihin työmarkkinaosapuoliin. Sitten puhun Espanjaa vastauksen edustajalle Opesille. Kiitoksia kysymyksestäsi se, mitä sanoit näistä aloitteista, niin eivät oikeastaan kuulu nämä aloitteet meille virastoille, vaan politiikan tekijöille. Parlamenttikomissio ja neuvostohan niitä ehdotuksia sitten tekevät. Me oikeastaan keräämme tietoa näiden ehdotusten pohjaksi. Meillä on hanke käynnissä tällä hetkellä liittyen juuri työmarkkinasuhteisiin eri jäsenvaltioissa. No en tiedä, voiko tässä nyt oikeastaan käyttää tällaista valiovertailu termiä, mutta voidaan katsoa sitä, että miten eri jäsenvaltioissa työmarkkinaneuvottelut ja suhteet toimivat. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia teille. Sitten Krista Sedakset. Kiitos. Minäkin ehkä aloitan vastaukseni saksan kielellä omalla kielelläni, koska useimmat kysymykset tulivat saksan kielellä Rouva Steinrukilta. Refitin liittyen asiakirja varmaan olisi hiukan toisen näköinen mutta yksinkertaistaminen, byrokratian purkaminen, tehokkuuden lisääminenhan tässä tavoitteena on ollut erityisesti pienten ja kaikkein pienimpien yritysten kohdalla. Ja tietenkin mekin tämän allekirjoitamme välittömästi ja siksi meillä on juuri tuo euro, eh, joka auttaa pieniä ja pienimpiä yrityksiä toiminnassa ja me todella varoitamme eh, kokemuksemme perusteella siitä, että juuri kaikkein pienimmissä yrityksissä on enemmän työperäisiä sairauksia kuin muissa ja siksipä niissä tämä työ on äärimmäisen tärkeää ja oikeudellisen perustan oltava kaikille täysin saman. Tämä on hyvin tärkeää, onhan suurilla yrityksillä järjestelmiä, jotka niitä auttavat tässä työssä, joten emme me itse asiassa lainsäädäntömuutoksia tarvitse, vaan tarvitsemme vahvistettua tukea pienille ja pienimmille yrityksille ja euron kautta tätä teemme. Eurosta kyllä. Meillä on myös muita tällaisia sähköisiä välineitä ohjelmassamme. Eli me keräämme ja esittelemme ja jaamme näitä tietoja olemassa olevista ja sähköisistä välineistä pienille ja pienimmille yrityksille ja eri jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kautta kanssa teemme tätä yhteistyötä jatkossakin ja pyydämme, että he eh, hienosäätävät näitä välineitä sitten vielä oman kotimaansa tarpeisiin. Eli me tarjoamme tällaisen eh, alustan, mutta emme yksityiskohtia. Tämä hanke on käynnissä ja aivan varmasti tulee auttamaan jatkossakin pieniä ja pienempiä yrityksiä. Sitten Eurostat vastaisin myös tähän mielelläni me omassa toiminnassamme, vaikkapa kun puhutaan tästä Esener-tutkimuksesta tai työperäisistä sairauksista, niin aina ristaamme omat tutkimustietomme siihen, mitä Eurostat on kerännyt että päällekkäisyyttä ei myöskään pääse syntymään. Meillä on työntekijöitä, jotka tekevät läheistä yhteistyötä Eurostatin kanssa päällekkäisyyden ja muiden ongelmien välttämiseksi. Sitten viimeinen vastaus liittyen tuohon investointisuunnitelmaan. Sepä on kyllä erittäin kiinnostava keskustelua, kun ajatellaan vaikkapa nyt EU-ossa, niin meillähän on ollut verkosto, joka on toiminut kaikissa 28 jäsenvaltiossa, ja me tapaamme työterveys- ja turvallisuusverkoston piirissä kolme kertaa kertaa vuodessa ja verkosto on erittäin aktiivinen. Me olemme hyvin lähellä kenttää ja kun tässä nyt investointisuunnitelmaa pohditaan, niin varmaan olisi oikein hyvä ajatus itse asiassa kuunnella verkostoa ja kysyä, että mitä tarpeita on ja minkälaista tukea tarvittaisiin. Tässä nyt yksi ajatus, yksi ehdotus, aivan varmasti on koko joukko hyviä ajatuksia tämän lisäksi, mutta me todella keskustelemme työmarkkinaosapuolten kanssa kansallisella tasolla verkoston piirissä puitteissa ja näin ollen tämä on äärimmäisen kannattavaa kaikille, koska kaikilla on puheoikeus ja saamme ajatuksia kaikista maista. Kiitoksia. Kiitoksia ja sitten Rauha Seepan vielä viimeiskin, olkaa Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja, kiitoksia kaikille parlamentin jäsenille, jotka ovat olleet niin ystävällisiä, että he ovat kuunnelleet ja antaneet meille osviittaa kysymyksillään. Ihan lyhyesti kaikkea siihen, mitä on sanottu. Kuten täällä sanottiin, olen erittäin kiitollinen äh, Rova Jutta Steinrykille siitä, että hän on kiittänyt henkilökuntamme. Minäkin haluaisin äh, kiittää näitä, tätä riippumatonta asiantuntijaa, joka nimititte, joka istuu tässä vieressäni ja takanakin, koska tämä on yhteinen työ ja myöskin komissio, joka johtaa hallinto, tuo neuvostoamme on ihan oikein kiittää heitäkin vuonna 2013 edestä työstä. Meillä voisi olla Meillä on hyvin paljon ähm, todistusaineistoa, että kehitys, tuki ja apu on menestyksekäintä niissä maissa, joissa hallinto toimii. Ja jos hallinnossa on mukana työnantajat, työntekijät, kansalaisyhteiskunta ja paikallisviranomaiset, ja me myös ETFnä pystymme osoittamaan, miten voimme oppia oppia Euroopasta, miten voimme inspiroitua Euroopasta, erityisesti yhteistyö talous- ja sosiaalikomitean kanssa ähm, varmistamalla, että kaikissa näissä maissa olla hyvin osallistavia julkisessa äh, politiikassa. Jos äh, tämä teitä kiinnostaa, niin silloin ETF on seuraava, joka on vastuussa järjestämässä tätä. Te mielelläni tuellamme näkisin päivämäärän ja miten voisimme käydä keskustelua tästä, miten markkinapuolten välinen osapuoli voisi olla osana julkista politiikkaa ihan sama, mikä on toiminta-ala. Haluaisin myös kiittää parlamentin tsekki jäsentä, joka puhui Ukrainasta. Eh, olen oppinut hyvin paljon, että julkinen politiikka ei ole mitään hyötyä, jos niillä ei ole yhteiskunnallista vaikutusta, koska voidaan asettaa kaksi tai tuhat indikaattoria, mutta jos kansalaisten vaikutelma on, että tästä ei ole mitään hyötyä heille, niin silloin sitä eh, ei vaikuta mihinkään. Ja kyllä voi olla hyvin kivuliasta oppia näitä asioita. Tunisiassa me saa unohtaa, että arabikevät lähti korkeakoulusta valmistuneiden liikehdinnästä, jolla oli todistus, josta ei ollut mitään hyötyä heidän maassaan eikä mitään tulevaisuuden näkyviä maassaan. Ja siksi me yritämme katsoa, mitä ovat yksilöiden toiveet ja millaisia mahdollisuuksia heillä on maassaan. Ja tämä johtaa minut maahanmuuttoon. Maahanmuuttoa ei olla laisinkaan vielä hällinnyt. En halua nyt puhua Euroopan unionista, mutta jos kuulette minun ääneni, niin ryhtykää myös toimimaan Euroopassa lähtömaissa voitaisiin tehdä vielä paljon enemmän, ei vain äh, hallitusten ja äh, erityisvirastojen toimista, vaan myöskin äh, työnantajat ja ammattiliikkeet pitäisi ottaa mukaan. Ja jotta ja varmistaa, että hyvä lähtö toimii, tai ennen, ennen lähtöä koulutetaan ja Voisimme kertoa teille näistä tutkimustuloksista, jotka toivottavasti todella inspiroivat ja auttavat teitä työssänne. Tässä kaikki omalta osaltani. Thank you very much for... Kiitos oikein paljon teille kaikille näistä kysymyksistä ja vastauksista, erittäin laadukkaista puheenvuoroista. virastojen edustajille voin vain sanoa saman, mitä taisin sanoa viimeksikin, kun olitte vieraanamme, että tervetuloa jälleen. Tässäpä sitten olemme päässeet tämän kokouksen päätökseen. Seuraava kokous kolmas sekä 26. helmikuuta. Kiitoksia.